keskitetty uuselintarvikkeiden hyväksyntäperiaate olisi parantanut elintarviketurvallisuutta, nanomateriaali, määritelmä ja markkinahyväksyntä, samoin kuin merkintä, hyvä, merkintävaatimukset nanomateriaaleista. Yksinkertaistettu menettely, joka edesauttaa markkinoille pääsyä ja myös Eh, teollisuuden osapuolten eh, osoitus eh, siitä, että rajoitetaan eläintestejä milloin mahdollista. Nämä parannukset helpottaisivat uuselintarvikkeiden markkinointia ilman mitään turvallisuuden vaarantamista. Tässä tarvitaan nyt yhteistä ponnistusta ja meidän pitää saada nämä parannukset voimaan mahdollisimman nopeasti. Ne tuovat hyötyjä eh, sekä kuluttajan suojassa että innovaatiossa elintarvikealalla. Siitä syystä minä toivonkin, että me voimme käyttää hyväksi tätä neuvotteluvaihetta, jotta voimme ne tehdä hyvin nopeasti eh, ehdotuksen asiassa. Hyvät jäsenet, se, että ei päästy eh, sopimukseen, tapahtui huolimatta siitä, että olimme päässeet eteenpäin viime aikoina. Komissio on eh, sitoutunut 2010 lokakuun jälkeiseen seurantaan. Ja eh, nyt meillä on eh, kloonaustekniikan keskeytys viideksi vuodeksi ja rajoitukset myös eh, ajatellen elintarvikkeita kloonatuista eläimistä, samoin kuin jäljitettävyys ajatellen siementä ja alkioita, jotka tulevat kloonatuista elimistä, eläimistä. On aivan selvää, että kloonauskysymyksissä kaikissa eh, puolissa meidän pitää saada aikaan sopimus, joka voidaan täytäntöön panna ja joka on eh, oikeasuhtainen ja oikeutettu. Komissio on valmis kattavaan esitykseen eh, sen jälkeen, kun vaikutusten arviointi on tehty. Arvoisa puhemies, olen tyytyväinen puheenjohtajavaltion ja herra Pitellan äh, puheenvuoroihin. Meidän täytyy miettiä seuraavia vaiheita ja minä olen valmis keskusteluihin teidän ja neuvoston äh, kanssa jotta voisimme katsoa näitä tärkeitä kysymyksiä ja sopia sellaisista prosessista, joka saa aikaan myönteisen tuloksen. Tällä tavoin meidän pitäisi eh, saada aikaan sopimus eh, ja näin saisimme aikaan myös kuluttajille hyötyjä. Kiitoksia komission jäsen seuraavaksi eh, ryhmien nimissä puheenvuorot ensimmäiseksi Rova Ajuso epp nimissä. Kiitoksia kovasti, rouva puhemies. Ensimmäiseksi haluaisin kiittää Liotaria, puheenjohtavalta Unkaria ja komission jäsen Dallia tiimeineen ponnisteluista. Valitettavasti kuitenkaan tämä niin tärkeä ja välttämätön asetus ei päässyt päätökseen, koska meillä on paljon enemmän mahdollisuuksia, mihin päästä. Kyse on tietenkin myös mediaattisista vaikutuksista. Tämä meni ohi rationaalisuuden ja pragmaattisuuden. Siksi onkin sanottava, että me menetimme mahdollisuuden päästä eteenpäin. Nyt elintarviketeollisuus joutuu elämään lainsäädännön kanssa, joka on vanhentunutta, ja se rajo, jarruttaa kehitystä tällä alalla, jota kuitenkin tuemme paljon. Täytyy miettiä, mikä kustannus on myös byrokratialla tuotantoalalla. Meidän täytyy miettiä mitä voimme kolmasen osapuolelle äh, asettamaan vaatimuksina, mitä me pystymme puolestaan soveltamaan myös kuluttajien näkökulmasta ajatella. Minä korostan, että tämä on todellakin valitettava, että me pääsemme tässä eteenpäin, koska ei ole kyse pelkästään kloonauksesta tai kuinka monesta sukupolvesta on kyse tai merkinnöistä, vaan monesta muustakin, e, muut muassa e, kolmasista maista tulevista elintarvikkeista, ja siitä tarvitaan myös sopimus. Tämä olisi ollut tärkeää kuluttajille, elintarviketeollisuudelle, eikä pelkästään sisämarkkinoiden näkökulmasta, vaan myös elintarvikehygienian ja innovaation näkökulmasta. Tiedämme, että tämä on monimutkainen aihe, eikä siihen riitä vain muutama kappale. Ja kehotan, että komissio laatii nyt kertomuksen ja uuden lainsäädäntöesityksen, kokonaan erikseen, joka sääntelisi kaikkia kloonausta, joka perustuisi elintarviketurvallisuuteen ja tieteelliseen näyttöön, koska komission jäsen on sitoutunut usean otteeseen täälläkin siihen, että tekee tällaisen esityksen. Minä luotan siihen, että komissio toimittaa sen meille mahdollisimman nopeasti. Kiitos. Kiitoksia Rova Juuso. Seuraavaksi puheenvuoro sosiaalidemokraattien nimissä Joulainen puolitoista minuuttia. Kiitos, puhemies. Neuvoston puheenjohtaja komissaari, hyvät kollegat, täällä on, olen ollut monissa neuvotteluissa mukana tässä parlamentissa, mutta tämä sovittelumenettely aamu seitsemästä ilta seitsemään, 12 tuntia, ne kyllä jäävät mieleeni pitkäksi aikaa. Se oli hyvin erityisen laadukas rupeamaan, mutta valitettavasti kaksi, me tulimme kahdelta eri planeetalta. Parlamentti oli selvästi ajamassa, ajamassa kuluttajien, EUn e ihmisten etuja, ja kaikki nämä muut olivat sitten, ajattelivat vain le- lihateollisuuden etuja ja maatalousteollisuuden etuja. Ja tämä äh, kuilu äh, esti meitä pääsemästä yhteen vahinko, koska nyt meillä on sellainen porsaanreikä elintarvikelainsäädännössä EU-tasolla, ja tämä porsaanreikä täytyy nopeasti saada suljettua. Kyllä, me olimme äh, aika varsin selkeällä linjoilla, niin kuin Pitellä puheenjohtajana ja esittelijämme ja koko tiimi. Äh, me pidimme kaikki yhtä köyttä ja nyt, nyt seura- täytyy ottaa seuraava askel. Tämä porsareikä täytyy saada umpeen ja uskon, että herra komissari Dalli, Teinen täytyy esittää kaksi ehdotusta. Yksi näistä tarvikkeista, siinähän me olimme ikään kuin nyt mieltä esimerkiksi nanoaineiden osalta ja keskitystä hyväksymismenettelystä äh, kolmansien maiden tuon kloonista. toinen asia koskee kloonausta. Ja tehän kuulitte kaikki, mitä meillä oli sanottavaa. Me haluamme, me emme halua näitä tuotteita Euroopan markkinoille. Ainakin me, halu, ainakin me haluamme, että ne merkitään jo silloin kuluttajilla on valinnanvapaus. Tämä on teidän tehtävänne ja parlamentti on valmis ja me toivottavasti teette ehdotuksenne pikapuoliin. Kiitos. Kiitoksia herra Lainen. Seuraavaksi liberaalien nimissä rouva Lepage, kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Aivan aluksi halusin onnitella tavalla Rova Liotadia, Nera Pitellä, eh, koko neuvotteluvaltuuskuntaa. Me olimme hyvin yhtenäisiä koko tämän pitkän trilogin ajan. Ja tämä on ainoa myönteinen seikka tässä, että parlamentti oli yhdessä rintamassa puoltamassa kuluttajien eh, etuja. Tätä varten meidät on valittu tänne. Eh, piti mennä eteenpäin eikä hakea vastuullisia. Nyt on nähty, että ollaan hyvinkin itsepäisiä ja olemme sellaisessa neuvotteluvaiheessa, jossa parlamentti on luopunut aika paljosta, mutta pitäisikö meidän miettiä tässä, että sopiiko, että merkitään tuotteet, joita myydään Euroopan markkinoilla silloin, kun tämä on Euroopan oikeudessa hyvinkin perustavanlaatuinen kysymys. Nämä ovat kuitenkin tekosyitä, joita on esitetty tässä, juridisia tekosyitä. Ei, ei tässä kyse ollut siitä, että olisi VTO-sääntöjä rikottu tai olisi sotaa. Nämä ovat sellaisia teknisiä tekosyitä, ettei voida merkitä. Kyllä ne voidaan merkitä. Ja eh, niin kuin eh, herra Lainen sanoi, me, eh, tässä on nyt otettu muut edut esiin kuin kuluttajien. Mutta nyt pitää mennä eteenpäin hyvin nopeasti, koska kloonauskysymys on lisä elementti, jota käyttävät ne, jotka haluavat vaarantaa EU-instituutiot. Tämä on sellainen argumentti, jossa vaarassa on EU ja sellaiset elintarvikkeet, jotka ovat jo käytössämme. Tässä tarvitaan hyvin nopeasti toimia, jotta Euroopan kansalaiset saavat läpi vaatimuksensa siitä, että ei, eh, ei nautita kloonattua lihaa. No. Kiitoksia. Seuraavaksi EKR-ryhmä Stevenson. Yksi minuutti. Rouva puhemies, kahden pitkän uurastuksen vuoden jälkeen tämä on mennyt nyt pieleen, koska ei kloonauksessa saatu aikaan sopimusta koko sovittelun ajan. Minä olin varoitellut siitä, että jos itsepäisesti hylätään kompromissi, johtaa vain katastrofiin, ja niinpä teki. Nyt olemme taas lähtöruudussa, eikä saada tätä hyvää lainsäädäntöä elintarvikkeissa. Sovittelumenettely on varmasti hyödyllinen keino lainsäädäntöprosessissa, mutta se on täysin turhaa ja merkityksetöntä, jos ei siellä ole valmiita neuvottelemaan ja tekemään kompromissa. Jos parlamentti oli, oli, ei olisi ollut niin joustamaton, olisimme saaneet päivityksen sääntöihin. Nyt täytyy vain tukeutua 97 uuselintarvikesäädöstöön, joka on täysin ja Jos Euroopan parlamentti pyrkii kerran osoittamaan, että sillä on valtaa vastuullinen lainsääntäjä, ja noudattaa Lissabonin sopimusta, niin mielestäni tässä kyllä koetinkivi meni ohi suun. Nyt komissio täytyy tarjota erillistä lainsäädäntöä kloonausta varten. Minä toivon, että tästä jäsenet oppivat virheistään ja tajuavat, että kansalliset tästä kärsivät, jos ei päästä sopimukseen. Stevenson. Kiitoksia, herra Stevenson. Seuraavaksi vihreiden nimissä Bart Stas, puolitoista minuuttia. Eh, Kiitoksia, puhemies Joo, Leinen sanoi aivan oikein. Tämä on sellainen aihe, joka on nyt tienhaarassa. On kysymys yhtäältä lihan tuottajien eduista ja viljelijän eduista ja toisaalta on kysymys myös kuluttajien eduista. Ja me parlamentissa olemme tehneet parhaamme yhdessä esittelijän kanssa jota todellakin haluan onnitella. Me teimme kovaa työtä, olimme joustavia, me olemme myös valmiita tekemään myönnytyksiä, mutta se ei koskaan riittänyt oli todellakin vähän joustavuutta neuvoston puolella, mutta myös komission osalta olin aika ty- varsin tyytyväinen, ei pelkästään se mitä sanoitte, mutta, mutta myös kollega Neiden <laughs> Hyht yhdessä vaiheessa sitten lähti tukemaan valtuuskunti. Siinä puhuttiin, puhuttiin uhkauksista ja puhuttiin VTO-argumenteista ja me ei hänellä argumenteilla ole mitään roolia tässä ja esittelijä myös oli, oli puuttumassa tähän. Tässä hukkattiin aikaa. Nyt meidän täytyy kehottaa komissiota tekemään pikaisesti ehdotus uuselintarvikkeista. Me tiedämme, mitä siihen voi tulla mukaan. Mehän melkein pääsimme sopuun. Ja sitten täytyy saada myös ehdotus kloonatuista elintarvikkeista, kloonatuista eläimistä ja, niin, ja niiden jälkeläisten. Mutta vielä varoituksen sana, herra komissaari. Haluaisin, että tämä tapahtuu todellakin ripeästi. En halua, että tämä, tämä lykätään hamaan tulevaisuuteen ei sen pitäisi jäädä pelkästään vaalikauden loppuun asti, jolloin sitten jälleen voitaisiin siitä, ei, tämä parlamentti on neuvotellut ensimmäisessä ja toisessa käsittelyssä myös sovittelussa. Tämä parlamentti, se, tämä parlamentti täytyy saada se asia päätökseen. Kiitoksia seuraavaksi GUE nimissä kaksi minuuttia arvovaliota. Kiitoksia puhemies. Aivan ensiksi minä haluaisin kiittää koko sydämestäni parlamentin kollegoja yksimielisestä tuesta, jonka he ovat antaneet ja Unkarin lähettiläs on myös tehnyt parhaansa. Tiedän, että herra Dallikin on hyvin kunnianhimoinen. Vaikka emme saaneet aikaan sopimusta kloonauksesta tai kloonatuista eläimistä, niin se tarkoittaa sitä, ihmiset saattavat saada e, kloonattuja elintarvikkeita tai e, elintarvikkeita kloonattuista eläimistä, vaikka suurin osa väestöstä on sitä vastaan. Tässä puhumme kiellosta, joka liittyy kloonattujen eläinten jälkeläisiin. Me emme voi tietenkään tehdä hampurilaisia kloonatuista eläimistä. Eh, tästä ei eh, ole kompromissia. Neuvosto ja komissio ottivat eh, esiin, että ne eivät saisi läpi VTOssa tätä jälkeläiskiertoa. Ne Huht sanoi itse asiassa parlamentissa, että kauppasota syttyisi minä olin aivan järkyttynyt oikeastaan, kun näin sisäisen neuvoston asiakirjan. Sain sen käsiini ja siinä otetaan aivan selvästi esiin. Eh, se tulee neuvoston eh, oikeudellisesta yksiköstä, eh, jos kielletään kloonatujen eläinten jälkeläiset, sitä voidaan, voidaan puoltaa vto säätöjen mukaisesti. Ja pitäisi oikeuttaa eh, se, että kielletään eh, klonattujen eläinten jälkeläiset eh, kuluttajan näkökulmasta. Minulla on tässä neuvostolle kysymys. Oliko tämä asiakirja sellainen, että kaikki jäsenvaltiot tunsivat sen? Minkä tähden edelleen argumentoidaan sen pukaisesti, että VTO on tässä vastaan ja siitä syystä ei päästy parlamentin kanssa sopimukseen. Haluaisin todellakin tietää, mitkä olivat ne todelliset syyt. Ehkä tästä asiakirjasta neuvottelijat eivät ole tietäisiä, mutta siinä tapauksessa se olisi skandaali. Herra Dali, kansalaiset odottavat teiltä jotakin ja näitä sääntöjä pitää muuttaa mahdollisimman nopeasti ja minä toivon, että päästään ratkaisuun. Annan tämän nyt neuvostolle tämän asiakirjan. Kiitoksia esittelijälle. Erittäin hyvä, että tämän saitte nyt päätökseen. Ja sitten Rova Lepage vielä. Mitä Rova Liotard totesi, on aivan uskomatonta. Niinpä minä haluaisinkin nyt vahvistaa tämän kysymyksen. Olen aivan ymmälläni. Kysyn komissiolta, onko silläkin tämä muistio käytössään emme voi hyväksyä, että kun viikkojen ajan meille todettiin, että tässä on VTO kanssa tulossa täysi sota, että ei enää mitään voida myydä lentokoneita yhtään, mitään muutakaan, jos tällainen tehtäisiin, kun olemassa juridinen lausunto, joka oli täysin vastakkaista mieltä. Tämä on poliittisesti tärkeä kysymys. Haluan muistuttaa, että kysymys osoitetaan normaalistikin eh, esittelijälle, mutta tietenkin tästä voi antaa kyllä lausuntonsa muukin. Seuraavaksi Rossi, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Kiitos kollegat, minä uskon, että neuvosto on nyt ylittänyt itsensä. On hyvä muistaa, että me edustamme kansalaisia. Meidät on valittu demokraattisesti kansalaisten äänin. Siis parlamentti on jatkuvasti vedonnut komissioon ja täälläkin sanoi, että kloonattu liha ei sovi ihmisille ja siksi on hyväksyttävä vain vastuu tästä valinnasta, joka on hyvin kielteinenkin ajatellen yrityksen ajatellen, on kokonaan neuvoston harteilla myös ja paitsi tämä ja jokin pikku muu asia, niin sinällään olisi suuri enemmistö tämä kyllä saatu hyväksytyksi. Neuvosto ei halunnut sitä, siksi neuvosto kyllä kantaa tästä vastuun. Väittää, että pitäisi kaikki vapauttaa ja sitten toisaalta haluaa made in merkintöjä antaksi mukaan tietoja kuluttajille. Tämä, tänne pannaan roppakaupalle erilaisia tietoja, mutta ei kuitenkaan halua sitä merkintä, mistä elintarvikkeet ovat peräisin mutta neuvostolle muistuttaisin, että tässä kiitäisin Pitellaakin, että parlamentin tahto tuli selvästi esille, kaikkien parlamentin jäsenten tahto, niin että hylättiin tämä esitys. Minä kiitän Pitellaa, esittelijä ja niitä kollegoja, jotka olivat riittävän urheita, että tässä on otettu askeltakaan taaksepäin asiassa, johon me todella uskomme. Meidän mielestämme se on hyödyllinen asia kansalaisillemme. Kiitoksia. Seuraavaksi eh, muut puhujat. Ensimmäiseksi edustaja Liise, kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Eh, neuvoston puheenjohtaja maakomissaari Rali, hyvät kollegat. Me olemme kaikki pettyneitä, se on selvä, mutta luulen, että vastuu ei ollut neuvotteluvaltuuskunnalla, Euroopan parlamentin neuvotteluvaltuuskunnalla. Ja minä sanoisin henkilökohtaisesti, että paikalla oleva komissaari ja paikalla oleva ministeri eivät ole myöskään vastuussa. Siinä oli pikemminkin kysymys muista neuvoston osasista ja komission osasista, jotka heti kättelyssä kokivat ongelmia kolmansien maiden kohdalta, joita ei saatu kuitenkaan keskustelussa käsiteltyä. Esimerkiksi komissaari de Hycht ja talousministeriön ja muut edustajat, kun Saksan talousministeriön edustajat, äh, maalailivat kauhuskenaarioita kauppasodista, jotka olisivat suurempia kuin banaanisota ja monia muitakin asioita. Se ei, ne eivät ole kuitenkaan äh, riittävän perusteluja. Minulla oli suuri ilo eilen olla äh, tavata Yhdysvaltain edustajia, lähetysten edustajia täällä ja puhuttiin saksaksi heidän kanssaan elintarvikepolitiikasta. Ja tässä puhuttiin tästäkin ongelmasta ja argumentit, joita, joita amerikkalaiset esittävät, eivät ole niin vakuuttavia kuin etteikö ratkaisu olisi voinut löytyä. Minä kysyin heiltä, millä tavalla he suhtautuvat tähän ja eikä ole suinkaan niin, että, että emme olisi päässeet sopuun amerikkalaisten kanssa, jos me olisimme sitä halunneet. Ja, ja erityistä, erityisesti minä yllätyin siitä, kun näin, sain tämän paperit amerikkalaisilta tässä on luettelo alkuperämerkinnästä USAssa. Esimerkiksi USAssa on säädetty, että jauheliha täytyy leimata esimerkiksi, esimerkiksi hampurilaispakkauksessa, siinä täytyy osassa lukea, mistä tämä liha tulee tätä hampurilaista varten miten voidaan samanaikaisesti puhua kauppasodasta, kun, kun me puhumme, haluamme leimata kloonatun lihan. Kyllä olisi pitänyt tehdä enemmän vaivaa, eikä lähteä vaan sanoa amerikkalaiset, emme pysty siihen. Minä pyydän komissiota, että tämä muistakaa, ottakaa tämä yhdeksi elementiksi ja tehkää uusi ehdotus. Minä täytyy olla itse tietoisempia. Silloin me pystymme pärjäämään myös kolmansia maita kohtaan. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoro rouva McKevän yksi minuutti. Puhemies, neuvoston puheenjohtaja, te eh, puhuitte siitä, ettei pitäisi syyttää ja osoittaa sormella, mutta nyt pitää olla rehellinen. Kaikki ovat samaa mieltä, että meidän ei pitäisi syödä klooneja, ei kukaan aio mitään kloonattuja eläimiä syödä. Ajatus oli se, että te ette pystyneet toimimaan, kun ajateltiin sitä, että tuodaan siementä ja alkioita, jotka ovat peräisin kloonatuista eläimistä. Nämä jälkeläiset ovat klooneista, jotka ovat kärsineet syntyäkseen. Eikö ole komission jäsen nyt nyt totta, että meillä on EU-lainsäädäntöä, jotka kieltävät eh, koiran ja kissan turkisten tuonnin ja eh, hylkeiden lihan tuonnin. Meillä on nämä eh, lait, minkä tähden meillä ei voi olla EU-ssa sellaista lainsäädäntöä, jossa kielletään kloonauksen jälkeläiset. Tämä ei ole VTO-kysymys, vaan kysymys on poliittisesta tahdosta ja e, siitä syystä e, pitäisi saada sopimus tältä pohjalta. Kiitoksia. E, ja seuraavaksi edustaja Rosbach, yksi minuutti. Et er Kiitoksia. Tähän on pantu ihan valtavasti työtä Liotardin ja varjoisettelijoiden johdolla. Todellakin sydämelliset kiitokset tästä. Valitettavasti tiedämme, että me emme kuitenkaan pääse sopimukseen elintarvikkeista, klonatuista eläimistä. Me haluamme tällaisen kiellon, mutta niitä tulee kuitenkin takaportin kautta markkinoille. Emme halua, että tämä jää huomaamatta keskustelussa aika outoa, että haluamme täyttää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä, seurattavuutta sukerista, pank- sukerista pankkeihin ja televisioihin asti, mutta mitä tässä sitten tehdään? Katsotaan vain väriaineita tai antibiootteja tai muita tuotteita,

on aivan selvää että kestävää ratkaisua tähän asiaan ei löydetä ellei oteta lähtökohdaksi sitä että kunnioitamme eurooppalaisten kuluttajien tahtoa vähentää eläinten kärsimystä sen sijaan että lisäisimme sitä. Kiitoksia. kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Haluaisin ensiksi puhua yleisesti. Kun puhutaan kuluttajien puolustamisesta, ei tämä ole nyt aiheena. Tässä mietitään tätä myös yksilötasolla ja yksityisiä etujakin voidaan miettiä. On aivan totta, että näiden neuvottelujen aikaan, jotka kestivät koko yön, siinä oli paljon haasteita ja tässä komissiolla on valtava tehtävä tehdä meille uusi esitys, koska tekninen kehitys äh, vaatii myös sitä, että tätä, uudistetaan tätä ähm, lainsäädäntöä eh, nanomateriaalia ajatellen esimerkiksi. Emme voi hyväksyä, että ei ole minkäännäköistä valvontaa kloonaustekniikassa eh, tai sitten ajatellen niitä elintarvikkeita, jotka ovat peräisin tästä tai ovat eh, ihmisten syötäväksi tarkoitettuja. Varmasti kaikki olemme tästä samaa mieltä. Kuluttajien pitää saada tietoa siitä, mistä tulevat elintarvikkeet, jos ne tulevat kloonatuista eläimistä tai niiden jälkiläisistä. Meidän täytyy vaatia merkintää ja jäljitettävyyttä. Komission jäsen Dallin täisi selvittää tätä ja tuoda vastaukset näihin moniin kysymyksiin, jotka ovat jääneet auki. Jäljitettävyys, se on ehdoton edellytys. Euroopan kuluttajan pitää pystyä valitsemaan niin, että hän tietää, on tietoinen valinnastaan. Lainsäätäjinä me emme voi eh, suhtautua suureen yleisöön Euroopassa eh, ja sanoa, että eh, emme tee mitään mitään emme onnistuneet saada, saamaan sopimusta aikaan. Komission jäsen, minä tiedän, että te haluatte päästä yli tästä institutionaalisesta jumista. Meidän täytyy miettiä enemmän kuluttajia ja myös elintarviketeollisuutta. Meillä on hyvin rajallisesti aikaa. Meidän pitää toimia mahdollisimman nopeasti, jotta löydetään ulospääsy tietälle kysymyksille. Kiitos. Kiitoksia seuraavaksi edustaja Arsenis. Kiitoksia kovasti ja hyvä komission jäsen, hyvä neuvoston edustaja. Ikävä kyllä, ole vähemmän dramaattinen. Esitette kieltoa kloonatuille eläimille, mutta kukaan ei osta kuitenkaan sitä. Kloonatut eläimet ovat erittäin kalliita elintarvikkeen käyttöön niiden jälkeläisiä kyllä käytetään elintarviketuotantoon, siksi haluamme jälkeläiset kieltää. Sitten haluamme jälkeläisistä selvän merkinnän. Ikävä kyllä, teidän rooli ei ollut kovinkaan tuottava neuvottelussa. Siellä vastustettiin merkintöjä. Näin neuvoston kanssa ei löytynyt yhteistä nimittäjääkään alimallakaan tasolla. Meillä oli mahdollisuus saada sopimusaikaa. Minä pyydänkin, kuunnelkaa, ottakaa vaarin Kuunnelkaa, mitä meillä on sanottavananne ja sitten palakaa kunnon esityksen kanssa tänne. Kiitoksia seuraavaksi. Edustaja Schnellhardt, puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies, komissaari, naiset ja herrat. Minä pahoittelen myös että neuvottelut ajoituvat Karille, erityisesti jos, myös siitä syystä, koska nyt meidän täytyy odottaa taas sääntöjä, jotta saamme sääntöjä esimerkiksi nanoteknologia käyttöön elintarvikkeissa ja myös kolmansista maista tuleviin elintarvikkeisiin. Ja totuus on se, että kloonauksen ottaminen, eläinten kloonauksen mukaan ottaminen tähän lainsäädäntöön osoittautui epäonnistuneeksi. Ja nyt me olemme keskustelleet sellaisella tasolla, josta täytyy rehellisesti sanoa, että se ei ollut enää ihmisarvoista. Koko yö keskusteltiin, soudettiin ja huovattiin, kukaan ei antanut, antanut periksi. Ja sitten loppupeleissä sitten koko homma ajoi karille, se on aika onnetonta. Mutta kuitenkin totesin yhden asian, me puhumme täällä monista asioista ja lainsäädännöstä. Me jo geenitekniikassa meillä oli sama strategia. Me halusimme, eh, emme halunneet geenitekniikkaa ja niitä, niitä eh, raja-arvoja nostettiin niin poispäin. Tekniikka kehittyi kuitenkin niin, että jopa alhaisetkin standardit toteutettiin ja tai täytettiin, sanon nyt. Ja tässä tänään keskustellaan siinä, että kloonatuista, emme puhu kloonatuista eläimistä, eh, koska eläinten suojeluaspekti ei toteutu. Ja ja puhuttiin, on puhuttu tutkijoiden kanssa, tekniikka tulee kehittymään, että näin ollen tämä aspekti ei enää vedä. Että yleinen kieltäminen siis ihmisten kloonaaminen yleinen kehitys, yleinen kielto, niin se on aika kyseenalaista, no, kun ajatellaan teknistä kehitystä, ja niin meidän täytyy käsitellä tätä tiiviimmin, millä pohjalta pääsemme eteenpäin, jotta me saamme sääntöjä, eikä ole syytä yrittää lakien kautta jarruttaa kehitystä ja saati pysäyttää sitä. Kiitoksia, ja seuraavaksi edustaja Sarbu, puolitoista minuuttia. Kiitos äh, paljon. Haluaisin äh, ilmoittaa ensiksi, että olen pettynyt äh, siihen, että ei onnistuttu. Tehtiin töitä kuukausia ja vuosia ja lopputulema oli pettymys. Odotettiin kuitenkin paljon tästä. Esittelijä kuitenkin ansaitsee arvostuksen omista ponnisteluistaan. Nyt parlamentti oli aivan oikeassa, koska se oli aivan eh, sillä linjalla, ettei voida hyväksyä kloonattujen eläimien jälkeläisiä. Ja nyt kyse on siitä, että me halua eh, elintarvikeketjuun kloonattuja eläimiä tai eh, niiden jälkeläisiä. Eh, tässä ne huolenaiheet ovat aihe, aivan oikeutettuja. Jos olisimme neuvoston ehdotuksen pystyneet hyväksymään, niin emme olisi voineet väittää, että olisimme puoltaneet kuluttajien etuja. Me emme olleet valmiit hyväksymään sellaista lajia, lakia, joka olisi tuonut eh, kloonattujen eläinten jälkeläiset eh, ruokaamme ilman, että niitä olisi etiketöity. Nyt haluaisin muistuttaa komissiota eh, sitoumuksista 2010 annetuista sitoumuksista Euroopan unionissa pitää saada jäljitettävyysjärjestelmä ajatellen kloonatuista eläimistä tulevia jälkeläisiä Euroopan unionin ulkopuolelta. Niinpä me odotamme näitä uudessa ehdotuksessa. Minä luotan siihen, että jäsenvaltiot kiinnittävät huomiota Euroopan unionin kansalaisten oikeutuksiin. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Gardini puolitoista minuuttia. Kiitoksia. Kyllä on sanottava, että kun kuuntelin kollegoja, minähän oli myös valtuuskunnassa sovittelemassa, niin on kyllä sanottava, että kyllä meillä – Meillä oli vihaa, paitsi pettymystä tietysti, ja pahaa mieltä. Kuitenkin kun ajatellaan, me edustamme täällä yli 500 miljoonaa kansalaista, kaikkien tutkimusten selvitysten mukaan kansalaiset ovat sitä mieltä jatkuvasti, että eivät he halua, ainakaan enemmistö ei halua, että pöydälle tulee kloonattuja eläimiä tai niiden jälkeläisiä. Merkintä, jäljitettävyys ovat vähimmäisvaatimus. Me puhumme nyt vähimmäisestä tasosta, jos olisi edes kompromissi saatu ja niin olisi ollut sen hyväksynyt, mutta se olisi ollut tyhjä pitellä. Totta kai ehkä tässä on myös sumuverhoa myös tehty, mutta ei ole mistään muusta kuin tyhjästä sisällöstä. Kiersimme, kiersimme kehää. Kukaan ei maksa 100 000 härästä, että siitä tehdään hampurilainen. Emme olisimme hyväksyneet sääntelyn purkamisen tätä myöden, eikä se ole mahdollista. Emme, siis nyt täytyy löytää keino vielä puolustaa näitä valintoja yhteisesti. Ei tämä ole kollektiivinen tappio, meillä on kuitenkin lähes kaikista jo sopimus. Tässä ikävä kyllä vain syntyi tappio kansalaisten silmissä, koska kaupan säännöt ja elintarviketeollisuus ovat mukaan paremmassa asemassa kuin kansalaiset. Ja niitähän me täällä edustamme ja puolustamme. Siksi minä vetoankin teihin, että aloitetaanpa nyt alusta uusilla näkemyksillä ja asenteilla. Minä ainakin toivon, että ensi kerralla odotukset ja kansalaisten tahto tulevat huomioiduksi. Kiitos. Kiitoksia. Ja seuraavaksi puolitoista minuuttia eh, edustaja Morganaite Mikulieniene. Puhemies, olemme kaikki yhtä mieltä siitä, että tässä maailmassa tarvitaan tietoa. Sama pätee myös elintarviketurvallisuuteen. Toivottavasti me saamme uusia sääntöjä yleisestä eh, elintarvikeinformaatiosta No, valitettavasti me olemme epäonnistuneet kompromissien pääsemisessä, kun puhutaan elintarvikkeiden merkinnöistä, ja me olemme astuneet askeleen taaksepäin. Nyt onkin syytä varmistaa yhteiskunnan saama informaatio. Joskus on esitetty argumentteja mahdollisista vaikeuksista liike-elämälle. Tämä oli jäsenvaltioiden tämä argumentti, jotka vastustivat meidän ehdotuksiamme kuluttajien saamasta informaatiosta. Kuluttajilla ei ole mahdollisuutta ottaa selville, mitä, minkälaista maitoa he ostavat ja tuleeko se kloonatusta eläimistä. Tämä on kuitenkin vain osa tarinaa. Me epäonnistumme myös siinä, että olisimme voineet avata oven tuore, uusimman teknologian sovelluksille elintarviketeollisuudessa. Toivon, että tässä pääsemme järkevään ratkaisuun pikapuoliin. Kiitoksia. Seuraavaksi Catch the Eye-menettely ilman esityslistaa. Mäkinäis yksi minuutti ensimmäiseksi. President. Kiitoksia puhemies. Onko yllätys, ettei sopimusta syntynyt? Ainakin minun mielestäni ulkopuolelta katsoen oli niin paljon erimielisyyksiä. Enpä usko, että aloitetaan illalla seitsemältä neuvottelut ja se kuitenkin seitsemän aamulta menee nurin, eikä se ole mikään yllätys. Mutta ongelma on ratkaistava kuitenkin, että jakamalla lainsäädännön kahteen osaan ehkä sitten saada jotain aikaan. Kloonauksesta sitten, se on arka paikka. Eläinten hyvinvointikin on kyseessä, kuten täällä on todettu. Mutta reproduktiiviseen materiaaliin on puututtava. Me tarvitsemme selkeyttä siihen, miten VTO-sääntöjen puitteissa se on mahdollista ratkaista. Maanviljelijät haluavat käyttöön sen parasta tekniikkaa ollakseen tuottavampia. Siinä kyllä on avoimia kysymyksiä vielä täällä parlamentissakin, joita se voidaan tyydyttävällä tavalla ratkaista. Lopuksi Euroopan standardeista verrattuna muuhun maailmaan. Mehän tuomme lihatuotteita Euroopan unioniin. Olemmeko selvillä myös tuonnista yhtä lailla kuin vaadimme myös vienin osalta paljon? Siitäkin täytyy keskustella. Kiitoksia. Seuraavaksi äh, edustaja Kalenbach. Puhemies, herra komissaari, ensinnäkin kiitos komissaarille hänen toiminnastaan tämän ennaltaehkäisyn osalta Tämä, tätä panostusta olisin toivonut ja odottanut myös siinä kysymyksiä, joka koskee klonattuja materiaaleja. Me, meillä on kuitenkin, me kuitenkin viedimme tiiviitä tunteja yhdessä on kuitenkin eurooppalaisten äh, kansalaisten edustaja, jotka yksiselitteisesti kannatti, olisivat toivoneet, että parlamentin esittämää kantaa. Me halusimme yhdessä 500 miljoonan eurooppalaisen kanssa saada selkeän merkinnän vähimmäisratkaisuksi. jotta kai olisi halunnut kerrannasti myös kiellon kloonatuille e- eläimille ja, ja kloonatuista eläimistä saatujen tuotteiden kiellon. Me olemme, olisimme toivoneet tukea teiltä, emme ymmärtäneet, miksi neuvosto ei ollut meidän rinnallamme, kun me olemme kuitenkin jäsenvaltioiden valitsemia edustajia ja, ja meidän tarkoituksemme palvella ihmistä ja me haluamme, että vastaisuudessa päätösten keskiössä on ihminen eikä markkinat. Kiitos. Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Usling. Yksi minuutti. Frau Präsidentin. Puhemies, kuluttajasuojapolitiikka on keskeinen osa eurooppalaista politiikkaa. Ja jos me jos me haluamme saada johdonmukaista kuluttajansuojapolitiikkaa, jolla esimerkiksi siinä onnistu, silloin me olemme epäonnistuneet täydellisesti, ei pelkästään, eivät pelkästään kuluttajat halua, vaan myös viljelijöiden enemmistö haluaa tätä. Minä äh, väitän, että, ne, että tässä äh, vaan jäsenvaltiot ovat äh, lähteneet suojamaan pelkästään maatalousteollisuutta ja niiden etuja, ja puhe, puhe tästä kauppasodasta, ja tämän usein otteeseen täällä sanottu, oli, oli, oli turhaa puhetta ja, ja pelkästään eläintensuojelupoliittisista syistä pitää ryhtyä toimiin kloonaamista vastaan. Herra komissaari, me toivomme, että mahdollisimman pikaisesti saatte säädöksen pöydälle. On, on, tässä on toiminnan tarvetta. Me vetoamme teihin, että nyt ei odoteta kuukausitolkulla, vaan mahdollisimman pikaisesti asia täytyy saada hoidettua. Ja minusta kloonaamisen äh, kielto on yksi askel, mutta meidän täytyy pitää kiinni siitä, että saada myös säädös niiden äh, kloonattujen eläimien jälkeläisille, koska muuten se ei pure. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Savorska. Kiitoksia puhemies. Niin, ähm, minun mielestäni äh, se, että sovittelu epäonnistui se johtuu siitä, että kloonaus on hyvin herkkäluontoinen kysymys. Dolly, kloonattu lammas ei ollut mikään ensimmäinen eikä viimeinen eläin tällä saralla. Eläimiä kuolee ja jotkut kuolevat heti, kun on eläin syntynyt ja kloonaus on kidutusta siitä syystä, jos kielletään kloonattujen eläinten jälkeläisten myyminen, käyttäminen, se pitäisi olla tässä säädöksessä. Meidän pitäisi ilmoittaa, että eläimet, jotka kärsivät niitä, ei pitäisi olla eläintarvikeketjussa. Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat. Niin kutsutut uuselintarvikkeet ovat tuotteita, joita tulee tuotantoketjuun ja joissa on myös tuotantoarvon muutosta. Tästä tulee paljon epäilyä, kun ajatellaan uusia säädöksiä uuselintarvikkeissa. Minkälainen suhde tällä on muun muassa muutogeenisiin tuotteisiin, kun siinäkin on mukana geneettistä manipulaatiota. Miten voidaan säännellä elintarviketurvallisuutta näiden elintarvikkeiden kohdalla eri jäsenvaltioissa ja miten voidaan tehdä selkeitä testejä, että tiedetään niiden luonteenpiirteet. Minkälaisia kriteereitä voidaan käyttää, että voidaan määritellä ylipäätään tuotteita, varsinkin miten kuluttajalle voidaan tiedottaa luonteenpiirteistä, joita näillä lisää on. Minusta me tarvitsemme ennen kaikkea kuluttajasuojaa, elintarviketurvallisuutta, turvallisuutta näiden uusien elintarvikkeiden käytössä, eli oikeaa tiedottamista. Siksi olen sitä mieltä, että jäljitettävyys, varsinkin ajatellaan ihan luonnollistakin ketjua, on erittäin tärkeää taata kokonaisuudessaan. Kiitoksia. Ja eh, vielä lopuksi edustaja Vavela. Αυτό το θέμα Puhemies, tämä kokonaisaihe, josta me olemme puhuneet, on lähtenyt liikkeelle siitä, että kuluttajat eivät ole tietoisia asioista, ellei ole avoimuutta ja läpinäkyvyyttä kuluttajien kansalaisten saamissa tiedossa, informaatiossa, silloin syntyy umpikujia, umpikujia eikä eteenpäin päästä. Ja haluaisinkin todeta seuraavaa ja painottaa sitä. Nyt, jos on kovasti vastahankaa, vastarintaa, Äh, tällaisia äh, tuotteita vastaan silloin meidän ja päättäjien ja niiden, jotka laativat lakeja. Meidän täytyy huolehtia siitä, että suuri yleisö saa vastakaikua. Tämä tarkoittaa, että me tarvitsemme läpinäkyvyyttä ja informaatiota kaikista siitä, mitä me haluamme saattaa päätökseen. Kiitos. Merci, madame. Kiitoksia. Ja tähän päättyi äh, Catch the Eye-menettely. Annan seuraavaksi puheenvuoron komission jäsen Dallille. Thank you. Kiitos. Kiitoksia kovasti rouva puhemies. Minä olen kirjannut tarkkaan ylös kaikki täällä keskustelun kuluessa esille tulleet näkemykset. Haluaisin kiittää parlamentin jäseniä heidän näkemyksistään ja vielä kerran toteaisin, että komissio jatkaa yhteistyötä parlamentin, jäsenvaltion sitten ja alan kanssa niin, että saavutetaan yhteinen tavoite. Eli päästään mahdollisimman nopeasti eteenpäin molempien esitysten kanssa, siis tarvikkeiden ja kloonauksen kanssa. Haluaisin nyt tähdentää sitä, että komission omaksuma kanta ne sovittelun, sovittelun aikana ja siinä menimme eteenpäin eri ehdotuksissa näiltäkin osin, niin kuten totesin aikaisemminkin, kanta oli se, että jos vain jonkinlainen ratkaisu löytyisi niin, että se olisi myös sovellettavissa, täytäntöönpantavissa, perusteltavissa ja että se olisi myös suhteellinen. Ja me, mitä itse kukin sitten haluaisikin mukaan otettavaksi, kun itse olen myös kuluttajasuojasta vastuullinen komission jäsen, olen totta kai kuluttajasuojan puolesta, mutta tämä täytyy olla näyttöön perustuvaa. Me tarvitsemme vaikutusten arvioinnin. Se oli meidän kantamme. Komissio ei ole koskaan vastustanut minkälaista merkintää. Me totesimme, että jos mitä tahansa päätetäänkin, niin se täytyy arvioida vaikutusten pohjalta, joita päätöksellä on kansalaisille laajasti ottaen, olivat tuottajia tai kuluttajia. Se on edelleen minun kantani. Voin taata teille, että komission yksiköt ja minä vastaamme tähän haasteeseen päättäväisesti ja sisukkaasti. Teille toteasi varsinkin herra Stas, että en lykkää päätöksiä, jotka on tehtävä. Merci, monsieur. Kiitoksia. Herra Dali, neuvoston nimissä Rova Gyri tai hänen edustajansa, koska eh, Rovalla on ääni mennyt. Elnök Kiitos. Kiitoksia. Eh, hyvä komission jäsen, arvoisat eh, parlamentin jäsenet. Eh, puheenjohtajavaltion neuvoston puolesta haluaisin kiittää erityisesti niitä, jotka vahvistivat sen, että Unkari on ponnistellut ratkaisun eteen. Olemme tyytyväisiä myös siihen seikkaan, että neuvost- sovittelumenettely aikana esitettiin argumentteja, joita täälläkin on toistettu. Me haluamme eh, myös nyt kiistää sellaiset eh, viittaukset, että jonka mukaan neuvosto tai Unkari puheenjohtajavaltiona eh, olisi toiminut epärehellisesti tai jokin eturyhmä olisi niihin vaikuttanut. Mitä tulee Lissabonin sopimukseen, niin yksi parhaita ominaisuuksia siinä on se, että se lisää jaettua vastuuta. Me pyrimme tekemään töitä tässä hengessä ja pääsemään sopimukseen. Ja tässä suhteessa me saamme helposti mitä tahansa esityksiä. Mikä oli sitten parlamentin äh, tai neuvoston esitys? Kloonatut eläimet äh, tai niistä peräisin olevat tuotteet äh, kiellettäisiin. Me halusimme jäljitettävyyden jälkeläisille ja merkinnät myös. Mutta tietenkin on tietyt rajat olemassa. Ja me Eh, katsotaan esimerkiksi salamimakkaraa ja sen merkintää. Eh, meidän piti eh, katsoa myös hintoja ja järkevyyttä ja siinä asetetaan tietyt rajat. Niinpä minä haluaisin sanoa parlamentin jäsenelle, jäsenille, että te saitte tämän neuvoston sisäisen asiakirjan me keskustelimme e, siitä ja se on auttanut meitä e, pääsemään tiettyyn e, näkökulmaan. Te otitte sieltä vain yhden irrallisen lauseen, mutta siinä ei mainittu, että tämän asiakirjan johtopäätösten mukaisesti on olemassa vaaroja VTOn yhteen sopivuuden kanssa. Ja eh, siellä sanotaan johtopäätöksissä myös, että merkintä olisi kaikista hyväksyttävin ratkaisu, mutta sanoisin, että tämä on vain osa eh, neuvoston eh, loppu, lopullista tarjousta. Olen kyllä samaa mieltä kanssanne, että ennen kuin lähdetään mihinkään, mihinkään lisätoimenpiteisiin, me toivoisimme, että tehdään tieteellinen selvitys ja eh, sitä mukaan, kun siinä päästään eteenpäin ja elintarviketurvallisuuden eh, nimissä myös toivoisin, että me pääsemme eteenpäin asiassa. Ja herra Dali lupasi kun puhuimme kloonatuista eläimistä oleva, olevia tuotteita. Siitä annettaisiin erillinen ehdotus. Kiitos. Kiitoksia. Ja äh, nyt äh, viimeinen äh, sana vielä herra Pitella. Kiitoksia puhemies. Minä olen sitä mieltä, kun olen kuunnellut kaikkia puheenvuoroja. Muuten kaikille kiitos alkaen esittelijästä ja myös tästä kaikesta Tietosta, jota meillä on käytössämme ollut, myös esittelijöitä tullut. Tämä kaikki osoittaa siihen suuntaan, että meidän esitymme, esitystämme hyväksyminen ei olisi johtanut mihinkään kauppasotaan. Kaikki viittaa tähän, siis epäilyksettä. Tämän totean myös puheenjohtajavalta Unkarilla. Ei tässä mitään yhteistä tappiota syntynyt, vaan tappio kylläkin yhtäältä ja siinä vastuu on selvästi hallituksilla. Ja älkää nyt sanoko minulle, että yksinkin pelkästään naudanlihan merkintä, jos ne ovat peräisin klonitusta eläimistä, ei edes jälkeen sanota, että kun sitä pitäisi käsitellä jotenkin syy tyydyttävänä ratkaisuna parlamentin kannalta, se on oikeastaan lähempänä nollaa. Siksi meidän täytyy pikkusemminkin laajentaa tätä näkymää, että päästäisiin eteenpäin. Varsinkin nyt neuvostossa täytyy hallitusten päästä yksimielisyyteen. He tietävät, mitkä ovat meidän kantamme, eli kansalaisten kanta. Me tarvitsemme tuotteisiin merkintöjä, jos on kyse myös kullantylämien jälkeläisistä. Se on vähimmäistasomme. Ja hallitukset on saatava hyväksymään tämä myös tykönään. Ja komission jäsen Talli, tiedän, että te osoitatte hyvää tahtoa. Se on nähty usean otteeseen. Niin, että tämä parlamenttikin voisi hyväksyä tämän säännöstön kloonauksesta komission esityksen pohjalta, niin että oltaisiin lähellä kannoissamme. Jotta kai nanomateriaalista eteenpäin myös. Se liittyy osittain myös kloonauksen sikäli, että jos siinä päästään eteenpäin, päästään muutenkin eteenpäin. lopuksi vielä kaikki olette kyllä kirjanneet sen, että parlamentti on tässä yhtenä rintamana hyvin keskeisesti. Siis voi sanoa, että 360 astetta tässä on yhteistä rintamaa. Olette miettineet sitä tähän, tätä hiukan aikaisemmin, että me olemme niin tiivinä rintamana. Älkää enää tehkö tätä virhettä. Kyse on arkaluontoista asioista, kansalaisten terveydestä. Siinä me olemme yhtenä rintamana jatkossakin. Kiitos. Point d'ordre, monsieur parce qu'en principe le débat... Niin, periaatteessa tämä on päätynyt tämä keskustelu, mutta herra Stas. Työjärjestyksestä puheenvuoron, että usean otteeseen keskustelussa puhuttiin komissaari Huhtin, de Huhtin asenteesta. Äh, edustaja Limbaas kysyi tästä, että onko de Hucht tai Dali, olitteko te tietoisia – tästä juridisesta neuvoston lausumasta. Tämähän on yksi aivan ratkaiseva asia komission sisällä. Ehkä oli myös linjat, linjaukset hajallaan. Ja nyt kun Dalli on kuluttajasuojakomissaari ja de Hucht on sitten tulee sisään ja, ja hoitaa kaikki toiseen suuntaan väärillä argumenteilla – jos näin oli, niin haluaisin kerrasti kuulla, että mikä teidän mikä linja on. Niin komission jäsen on jo puhunut. Normaalisti näitä kysymyksiä esitetään esittelijälle. Nyt käsittääkseni komission jäsen on vastannut tulevissa vaiheissa toimitaan tällä tavoin. Menemme tästä nyt eteenpäin seuraavaan asiaan. The, uh, next item on the agenda is the... Seuraava asia esityslistalla on suullinen kysymys neuvostolle ja komissiolle PK-aloitteesta. Ja ensinnäkin